koskevat yhteisön tavaramerkistä ja sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle suoritettavista maksuista annettavaa asetusta sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettavaa direktiiviä uudelleen laadittu teksti. näiden neuvoston kantojen nimet julkaistaan istunnon pöytäkirjassa kolmen kuukauden määräaika parlamentin kannan